colleghi. Hyvät kollegat. Si prima di... Kollegat, ennen kuin annan puheenvuoron vierailemme ja kuulemme häntä, presidentti Partsania siis, pari muodollisempaa seikkaa lyhyesti. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Jos ei kuka vastustakka voimme hyväksyä. Ja sitten pöytäkirjan hyväksyminen, jos ei kenelläkään ole mitään joka koputtamista, niin sitten ne on hyväksytty. Kiitos. Meillä on ilo ja kunnia toivota tervetulleeksi valiokuntaamme presidentti Massoud Partsani. Hän on Irakin autonomisen kurdihallituksen johtaja historiallinen henkilö, joka kuuluu Kurdistanin demokraattisen puolueeseen 79 alkaen. Hänet valittiin Kurdistanin presidentiksi 2005 ja tänä vuonna 70 prosentilla uudelleen. Onnittelut teille siitä. 2007 toukokuussa hän oli tässä valiokunnassa vierailulla ja tämän päivän vierailun aikana, paitsi että hän on tullut tapaamaan meitä, hän tapaa myös muitakin edu, korkean edustajan Solana ja käy eri poliittisten ryhmien kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja. Toivotan tervetulleeksi myös valtuuskunnan, joka on hänen seuranaan. Safin Mosin Disai, opetusministeri, hän on puolestaan aluehallinnossa Masur Bartsani, joka on kansallisen turvallisuusviraston johtaja. L'onorevole Susanna. Ja Susanne Shahab, hän puolestaan on Kurdistan Alliancein puheenjohtaja. Se on kurdipuolue, joka on edustettuna Irakin parlamentissa. Kiitokset myös Muran Jaffille, joka on Kurdistanin edustuston edustaja täällä Brysselissä siitä, mitä hän on ollut auttamassa tätä vierailua järjestettäessä. Tervetuloa myös Semaldreki, lähettiläs Irakista. Hänkin kunnioitti läsnäolona meitä. Vielä lopuksi myös tervetuloa Struan Stevenson, joka on tässä edessäni. Hän on Irak-valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän on erittäin tärkeässä osassa. Haluaisin myös palauttaa mieliin Gomesille, Anna Gomesille tästä <clears throat> valtuuskunnasta. Puheenjohtajakokouksessa päätettiin, että tästä valtuuskunnasta tuli todellakin, todellakin pysyvä valiokunta. Kiitos siitä Anna Gomesille. Ja kiitos kaikille nimitettyille ja onnittelut. Tämä vierailu on muuten hyvin tärkeä. Nimittäin näin me saamme tilaisuuden tuntea paremmin presidentti Partsaanin käsityksiä nykytilanteesta Kurdistanissa ja Irakissa. Irakin Kurdistanhan on maan kaikkein vakaimpia alueita. On erittäin tärkeää myös tuntea, minkälainen on strategia, kun Irakin tulevaisuutta rakennetaan perustuslaillisesti ja mikä on, mitkä ovat presidentin käsitykset tästä. Kurdistanin vakaus on äärimmäisen tärkeä, ei pelkästään Irakille. Se on nyt rakentamassa omaa demokratiaansa, vaan se on tärkeää myös Euroopan unionille jos me ajattelemme myös energiahuoltoa. Euroopan unionihan haluaa diversivoida energialähteitä ja luoda turvallisuutta. Se, mikä on myös erittäin tärkeää, on se, että Kurdistan haluaa lisää autonomiaa. Se haluaa myös muodollistaa sen niin, että olisi alueellinen perustuslaki. Tämä olisi yksi mahdollinen ratkaisu uudistukseksi liittovaltio Irakissa. Haluamme kuulla totta kai Bartsanin käsityksiä tästä aiheesta. Se on äärimmäisen tärkeää meille. Kurdistanin vakaus voi olla tärkeää kurdiväestölle myös Iranissa ja Turkissa. Minkälaisia suhteita on näiden kahden sitten kurdeilla. Tämä kysymys haluaisin esittää myös presidentille. Lopuksi olemme iloisia siitä päätöksestä, jonka Irakin parlamentti teki, niin että voidaan uudistaa vaalilaki ensi vuoden tammikuun vaaleja varten. Olen, toivomme, että vaalit voidaan järjestää järjestäytyneesti ja rauhallisesti, niin että kaikki Irakin kansalaiset, miehet ja naiset, ja miehet ja naiset ja naiset ja miehet saisivat osallistua maansa demokraattiseen kehittämiseen. Kiitokset vielä presidentti Bartsaanille vierailusta ja hän saa nyt puheenvuoron.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 Is it okay? Hmm? Yes. Yes. Sì. زۆر خوشحاڵم کە جارێکتر دەرفەتتان بۆ ڕخساندین کە لەگەڵتان کو ببینەوەەوە زور زۆر سپاسان ئەەکەم و Niin, olen iloinen saadessani vierellä täällä ja onnellinen e voidessani selittää Irakin ja erityisesti Kurdistanin e tilannetta teille. Kuten arvoisat edustajat tiennette, viime eh, heinäkuussa meillä olivat parlamenttimaalit ja Irakin Kurdistanin alue parlamentti, parlamenttiin. Ja kuten monet tarkkailijat, kaikki tarkkailijat, joista monet olivat Euroopan, Euroopan maista – parkaisista ja kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä saattavat vahvistaa, että vaalit olivat vapaat ja demokraattiset, jotka toimitettiin tasapuolissa vapaassa ilmapiirissä. Olemme ylpeitä e, siitä e, tasosta, mihin ihmisemme ovat, kansalaisemme ovat yltäneet ja todellakin sitten saattavat tällaisen tällaiset vaalit järjestää. Tähän, äh, tähän osallistui koko joukko organisaatioita. Meillä on parlamentissa eri puolueita, aktiivinen oppositioryhmä niin ikään. Olemme yhdessä toimineet kehittääksemme äh, maatamme ja saadaksemme maallemme ja sen kansalle paremmat elinolosuhteet. Äh, par- parlamenttiin kuuluu kurdit, assyrilaiset, armenialaiset, kardilaiset, ja siellä on edustajat kaikista näistä etnisistä ryhmistä, samoin myös kristittyjen, eh, muslien ja muiden eh, uskonnollisten ryhmien edustus on niin ikään, niin ikään siellä. Sen sijaan, että eh, pohti, pohtisin dramaattista menneisyyttämme ja kansojemme, kansamme kohtaloita. Haluaisin, että mieluumminkin ammentaisimme oppia menneisyydestä, jotta saisimme eväitä kirkkaampaan tulevaisuuteen. Me tällä haava olemme kehittämässä alueellamme erilaisia instituutioita ja toimielimiä. Ja pyytäisinkin heti teiltä apua tässä prosessissa, jossa olemme aika vihreitä. Me olemme kokemattomia demokratian, demokraattisissa prosesseissa ja me äh, haluaisimme äh, teiltä ohjeita siitä, miten onnistuisimme rakentamaan äh, tehokkaan, avoimen, demokraattisen hallinnon. Samoin haluaisimme luoda vakiomallisen koulutusjärjestelmän, jossa kaikilla lapsilla olisi, olisivat tasavertaiset oppimisen edellytykset, että voisivat sitten taas auttaa vastausta tulevia sukupolvia eteenpäin. Tämän lisäksi äh, haluamme äh, apua äh, asianmukaisen terveydenhuoltojärjestelmän luomisessa. Monesti menetetään turhaa, turhaan ihmishenkiä, koska käytännöt ja ammattitaito eivät ole, ole asianmukaisella tasolla edes perusterveydenhuollon osalta. Sen vuoksi olemme, te, to, olemme toki suorittaneet luoneet perustan terveydenhuollolle, mutta se ei vielä riitä. Emme, emme tietenkään pyrikään eurooppalaiselle tasolle, mutta tavoitteemme on kuitenkin saavuttaa teidän tasonne niin pitkälle kuin mahdollista, kun teillä, teidän avullanne ja teknologian avulla pääsemme pikkuhiljaa lähelle teidän standardejanne. Tämän lisäksi pyydämme teitä auttamaan meitä aktivoimaan oikeusministeriön ja luomaan tuomioistuinjärjestelmä, laillisuusjärjestelmä. Meidän parlamentaarikostamme 30 prosenttia on naisia. Ja ja äh, näin ollen äh, naistenkin pitäisi kyetä äh, taistelemaan oikeuksensa puolesta. Me olemme luomassa teille puitteet, joiden sisällä heidän pitäisi ja tulisi kyetä saavuttamaan tasavertaiset oikeudet Kurdistanissa. Me vetoamme teihin, että avustaisitte meitä terveydenhuollon, koulutuksen ja oikeuden, oikeuslaitoksen saralla asianomaisen hallinnon kehittämiseksi. Ne ovat meille kaikki, kaikki, kaikki tärkeitä peruskiviä yhteiskunnan rakentamisessa. Niin ikään paljon aikaa kuluu mm, sekä meillä että teillä terroristikysymyksiin. Asiassa on tapahtunut myönteisiä käänteitä, mutta vielä sitä ei ole kyetty kitkemään alueeltamme aina tasaisin on terroriskuja tapahtuu ja olemme joutuneet kohtaamaan, monet joutuvat kohtaamaan terrorismin uhan. Meillä on yhteistyötä Iranin liittohallituksen kanssa terrorismin ehkäisemisen ja kitkemisen saralla, vaikka kukaan ei kykenekään takaamaan absoluuttista turvallisuutta millään, missään päin maailmaa. Kurdistanissa voimme iloksemme todeta, että meillä tällä hetkellä turvallisuustilanne on erittäin hyvä ja vakaa, mikä osaltaan on edesauttanut alueen kehitystä ja jälleenrakennusta. Näin toivotaan, että Kurdistanista tulee sitten portti Länsi-Irakiin. Jos ajatellaan kansamme kulttuurista taustaa, jotka ovat suvanneet rinnakkaineloa ja suvaitsevuutta alueen muiden kansojen kanssa sukupolven ajan. Tätä näin on syntynyt sitten turvallisuuskoneisto alueen turvallisuuden takaamiseksi. Muistutaisin tietysti, että tietenkin Bagdadhan on, on Irakin liittovaltion pääkaupunki, samoin meidän, meidän pääkaupunkimme tietenkin. Meillä on tietysti Äh, ongelmia äh, Bagdadin suuntaan, mutta perustuslaista äh, tähän pitäisi siis löytyä ratkaisuja. Meillä on esimerkiksi öljy, öljyn, öljyn ja kaasun osalta ongelmia samoin artiklan 114 suhteen ja perustuslaissa pulmia. Monien mielestä hallinnon totalitarinen ideologia on iskostunut syvälle ihmisten mieleen, mikä on johtanut hallintoon tai johtamassa hallintomalleihin, joka voi olla katastrofaalinen sekä Irakille että koko alueelle. Irakhan on hyvin vauras maa, se voisi näytellä tärkeää roolia alueen kehittämisessä, jossa Kurdistan olisi sitten tärkeänä airueena. Me haluaisimme nähdä eurooppalaisia yrityksiä investoimassa Kurdistaniin ja äh, haluaisimme, että Kurdistanista tulisi heille tällä tukikohta tuleville äh, hankkeille Irak, koko muualla, Irakas, muualla Irakissa. Irak äh, tarjoaa runsaasti potentiaalia tulevalle kehitykselle, mutta turvallisuustilanteen vuoksi muualla, muualla Irakkiin ei tällä hetkellä ole mahdollista muualla Irakissa ei ole mahdollista toteuttaa näitä hankkeita, mutta Kurdistanissa on. Ja tätä kautta äh, saadaan ehkä tasoitettua tietä sitten äh, hankkeelle muualla Irakissa. Äh, hiljakkoin parlamentissa vahvistettiin määrä laki vaaleista, jotka pidetään 2010 tammikuussa. Se tulee muuttamaan Irakin poliittista kenttää, mutta on vaikea nähdä, miten nämä muutokset sitten millaisiksi nämä muutokset sitten muodostuvat. Tuskin ristiriitoja Kurdistanin ja Bagdadin välillä saadaan selvittyksi ennen, ennen vaaleja. Kaikki, kaikki ovat tiivisti mukana kampanjonissa, eli tuskin nyt neuvottelut etenevät mihinkään. Meidän kantamme kaikessa ulkomaan suhteissa me on aina kunnioittaa toinen toisiamme ylläpitää eh, kiinteitä eh, suhteita kaikkiin valtioihin puuttumatta kuitenkaan niiden sisäisiin asioihin, on olennaista eh, huomata, että me olemme kyenneet vahvistamaan siteitämme Kurdistanin ja esimerkiksi Turkin välillä. Ja et, et, Turk- Turkissa kurdikysymykseen ollaan nyt suhtautumassa jo entistä avoimemmin, mikä on mielestämme oikea suuntaus, mitä tietysti tuemme tätä prosessia, <clears throat> mitä tulee talouteen ja kulttuuriseen yhteiskunnalliseen yhteistyöhön suhteemme ovat Turkin suuntaan jatkuvasti kehittymässä ja sitä kautta saadaan sitten koko alueen turvallisuutta parannetuksi. Me äh, haluamme nähdä teidät kaikki eurooppalaisina ja sitä kautta haluamme, että kannustatte eurooppalaisia yrityksiä äh, investoimaan Kurdistaniin. Ja äh, kutsunkin äh, teidät kaikki käymään Kurdistanissa niin, että voitte omin silmin todeta alueemme tilanteen vielä kerran haluaisin kiittää teitä tästä tilaisuudesta vierailla täällä ja toivottavasti tapaamme seuraavan kerran sitten Kuristanin maaperällä. Kiitos kovasti. Bene, grazie per... Kiitos presidentti tästä alustuspuheenvuorosta jonka kautta me saimme varsin laajan käsityksen Kurdistanin ja myöskin Irakin sekä naapurimaiden tilanteesta. Äärimmäisen kiinnostuneena kuuntelin uutta äh, tilannetta, joka on syntynyt Turkin ja Kurdistanin välillä, ja tämähän luonnollisesti valaa uskoa alueelle. Tässä vaiheessa avaisin mieluusti keskustelun, ja ensimmäisenä antaisinkin puheenvuoron Stuart Silvestronille, Irakan valtuuskunnan puheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että sain etusijan. itse asiassa minun täytyy mennä Irak-valtuuskunnan kokoukseen johtamaan puhetta hetken päästä. Mutta toivottaisin minäkin herra Barzanin tervetulleeksi ja toteaisin, miten suuri tuokois on kuulla häntä ulkoisen valiokunnassa Brysselissä tänään. Olen kovin myönteisin mielin sikäli, että me tarvitsemme EU-toimielinten ja Kurdistanin välillä kumppanuutta terveydenhuollon, koulutuksen, oikeusjärjestelmän kohentamiseksi. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että me Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä myös näissä asioissa. Pari seikkaa tulevista vaaleista. Tammikuussa järjestävät vaalit Irakissa ovat nimittäin äärimmäisen tärkeät myös Euroopan näkökulmasta. Hiljattain tehty pommi-isku sunnuntaina, missä yli 150 kuoli ja yli 500 haavoittui aivan selvästi. Oli jonkun joukkion pyrkimys vaikuttaa syntyneisiin koalitioisiin ja haitata vaaleja. Tämän tyyppinen väkivaltainen toiminta ja puuttuminen demokraattiseen prosessiin varmasti aiheuttaa kauhua meidän kaikkien mielissä. Ja me pyrimme sitä juurimaan Erityisen huolestunut olen. Ja vail, meillä varmasti yksi peruskysymys on se, että kun puututaan Irakin sisäisiin asioihin ulkopuolelta, naapurimaiden suunnalta, kukaan ei välttämättä haluaisi, että Iran saisi liikaa jalansijaa Irakin asioissa. Totta kai meille myös peruskysymys on ydinase Iranissa. Sitä me ehdottomasti vastustamme. Odotamme teiltä kovasti tukea. Kun viimeksi vaalit järjestettiin, yli puolitoista miljoonaa pakolaista Irakin ulkopuolisissa maissa – pystyvät menemään vain lähi kolmen äh, äänestyspaikkaan. 14 niitä oli vain ylipäätään maailmalla. Libanonissa, Syyriassa, Jordaniassa, Libyassa on 600 000 irakilaispakolaista. Minä sanoisin teille, presidentti Parsani. yrittäkää nyt taata se, että meillä on enemmän äänestyskeskuksia kaikissa näissä maissa. Emirissä, Egyptissä, Jemenissä, jossa on kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia irakilaispakolaisia, jotta he saisivat äänensä kuuluville vaaleissa. Viime viikolla sovittu järjestely kai tarjoaa kuusi paikkaa näille Irakin ulkopuolella asuville irakilaisille. Onko tämä teidän mielestänne riittävää, kun ajattelee on kyse puolestatoista miljoonasta irakilaispakolaisesta. He ovat varmasti palaamassa Irakiin, kunhan turvallisuustilanne on kohentunut. Ja he ovat todella kiinnostuneita myös saamaan aikaan maallisen demokraattisen hallituksen irakilaisten kokonaisedun hyväksi, eikä vain joukkioiden hyväksi. Käsittääkseni te olette hyvin tärkeässä asemassa. Teillä on tärkeä osa tällaisen demokraattisen tulevaisuuden takaamiseksi niin, että nämä Irakin ulkopuolella asut irakilaiset saavat äänensä kuuluville. Haluaisin kovin kuulla teidän näkemyksenne näistä asioista. La parola a questo punto. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Kialamille. Thank you very much, President. Kiitos paljon puheenjohtaja. Presidentti Barzani, minullakin on ilo ja toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Tämä on hyvin tervetullut tila- tilaisuus arvostaa teidän työtänne Irakin vakauttamiseksi ja edistää maanne asioita, koska olette Kuristanin rintaman ja Washingtonin sopimuksen äh, nyt jo 11 vuotta sitten solmetun pääarkkitehti olette niin ikään. Minä äh, itse, äh, itse saatoin Pohjois-Irakissa käydessäni omin silmin nähden, kävin samaan aikaan Kirkutissa ja tilannetta. Täällä on käynyt useita Irakin kristittyjen valtuuskuntia, jotka ovat ilmaisseet huolensa mainoista siitä, että kristittyjä karkotetaan kotikylistään, ihmisiä on surmattu ja heidän tulevaisuutensa vaikuttaa kaiken kaikkiaan epävarmalta – Eh, he ovat eh, anoneet tietty, tietynlaista autonomiaa eh, tällaisen ikiaikaisuuteensa veroten. Mitkä teidän suunnitelmanne ovat näiden vähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi? Mainitsitte jo äsken öljy- ja kaasu lainsäädännön kaasutoimitussopimukset ja että siitä on tiettyä skismaa keskushallinnon kanssa. Millä, millä lailla näkisitte tässä olevan ratkaisun mahdollisuuksia? Sitten Rova Gomez. Thank you. Kiitos, herra presidentti. Tervetuloa, presidentti Partsani. Liittyihin, liittyisin muihin toteamalla, toteamalla, että olemme kiitollisia teidän aluehallintonne osuudesta vakauden luomiseksi tuolla alueella. Ja todellakin parlamentista laittu raportti oli aika myönteinen yllätys, sikäli että oli laaja yksimielisyys syntynyt parlamentissa. Olen iloinen siitä, että olette täällä ja puhumassa EUn ja Irakin, mutta erityisesti teidän alueen välisistä suhteista. Henkilökohtaisesti voisin jopa kertoa, että teidän alueenne on varsinainen vakauden turvasatama Irakissa. Ei pelkästään irakilaisesta näkökulmasta, vaan yleisemminkin. Haluaisin tukea myös niitä kommentteja, joita Stevenson esitti. Nimittäin, että teidän suhteenne ovat kehittynyt myönteisen suuntaan Turkin kanssa. Turkilaiset yritykset huomaan ovat myös hyötyneet tästä Irakissa ja Kurdistanissa. Jatkaisin vähän siitä, kuten herra Kelanteilta totesi, tästä öljylaista. Siitä on vielä sovittu. Ei se kuitenkaan estä, että te voisitte jo nyt tehdä sopimuksia näistä öljy- ja kaasukentistä. Mainitsitte jo Nabukko putkenkin. Siitä olisi kiva kuulla lisää. Tuen myös kysymyksiä vähemmistöistä Irakissa, varsinkin Kurdistanissa. Kun mainitsitte teidän uusi ne sisältää 30 prosenttisesti naisedustajia, Minulle teki myönteisen vaikutuksen, kun kävin parlamentissa 2008. Nimittäin minulle esitettiin ensimmäisten kysymysten joukossa, kun uudestaan edustajat esittivät kysymyksiä, kun olivat naisten asemasta huolissaan sikäli, että hyvin paljon oli itsemurhia tai kunniamurhia. Mielestäni oli hyvä, että nimenomaan Kurdistanin edustajat ottivat tämän huolen esille. Kysyisinkin, onko ryhdytty erityistoimiin, jotta voitaisiin torjua tätä kurimusta. Haluaisin myös onnitella teitä siitä osasta, joka Kurdistanilla on ollut siinä sopimuksessa, jonka myötä saadaan aikaan valtakunnalliset vaalit voisitteko kertoa, miten kirkuk on tässä ollut mukana? La parola al presidente. La parola al pres- Kiitokset ja annan nyt puheenvuoron presidentille. Hän voi vastata näihin ensimmäisiin esitettyihin kysymyksiin. Kiitos, passi barristan, Kiitos kysymyksistä. Ensimmäinen vastaukseni ystävälleni Stevensonille olisi seuraavan kaltainen. Me vastustamme kaikenlaista naapurivaltioiden Irakin sisäisiin asioihin puuttumista, mutta samalla tuemme, kannatamme hyviä suhteita naapureiden kanssa, jotka perustuisivat molempuoliseen kunnioitukseen ja intresseihin. Äh, välillä äh, on tietysti äh, ongelmia Irakissa naapurimaiden interventioiden ähm, johdosta. Sen vuoksi me selkeästi vastustamme moisia toimia. <clears throat> Mitä tulee sitten <clears throat> vaalipisteiden, vaalihuoneistojen määrään aina kun on 20 <clears throat> 000 asukasta tai enemmän alueella. Me on sellainen vaalihuoneisto, sinne on, perustetaan, mikä mahdollistaa yhä useampien, useampien ihmisten osallistumisen vaaleihin. Herra Kelamin kysymykseen kristittyjä, kristittyihin veliimme kohdistuneet väkivallan teot, surmat ovat erittäin valitettavia. Mutta en usko, että nämä surmat perustuvat heidän kristittyyn taustaan. Mosulissa esimerkiksi terroristit surmasivat 15 kristittyä ja, ja samaan aikaan 2005 eh, muslimikurdia sai surmansa samoissa eh, samojen terroristien iskuissa. Olemme pyrkineet avaamaan sydämemme, eh, sydämemme ja ovemme kaikille kristityille, niin kristityille kuin muslimeillekin, jotka haluavat asettua Kurdistaniin. 6000 kristittyä perhettä on jo sinne painut. He ovat saaneet turvaa ja heidän perusturva, perustarpeensa on täytetty. He ovat paineet muiden Irakin alueiden epä, epävakaita olo, oloja ja ovat asettuneet niin Irakista on pannut paljon opettajia, lääkäreitä, opettajia, muita, ja he ovat sinne sitten, sitten löytäneet asuinsijansa Kurdistanissa he eivät ole kuolleet välttämättä sen takia, että ovat olleet kristittyjä, vaan kaikki ovat eh, samanlaisen eh, terroriuhan alaisia. <clears throat> Joka tapauksessa olemme valmiit auttamaan kaikkia kristittyjä veljiä ja kaikkia muitakin ryhmiä tai lahkoja, sikäli kun he tarvitsevat apua eh, hallitukseltamme kykyjemme mukaisesti tulemme heitä auttamaan. Mitä sen tulee öljy- ja kaasulainsäädäntöön? <clears throat> Tässä haluaisin selventää pari asiaa. Öljy ja käsi on öljy- ja kaasulaki ja sitten on tämä tulolaki, jotka tulot muodostuvat öljystä ja kaasusta enimmäkseen <clears throat> Äh, Kurdistanin alueelle on päätetty myöntää 17 prosenttia kansallisesta, kansallista äh, äh, budjetista. Ei, sitä ei sitten enää Bagdadin valtiovarainministeriöllä ole päätäntävaltaa. Valitettavasti aika ajoin tätä, tätä määrärahaa käytetään meitä, asena meitä vastaan. Öö, <clears throat> solmimamme öljy- ja kaasutoimitussopimukset eivät suinkaan ole öö, millä, millään muotoa öö, sopimuksen vastaisia. Meidän mielestämme öljy ja kaasu on yhteistä vaurautta, joka, joka kuuluu kaikille irakilaisille, niin sen, siitä koituvat tulot on sitten myöskin jaettava tasaisesti kaikkien irakilaisten kesken. <clears throat> Me olemme kyenneet öljyä etsimään ja kykenemme viime vuonna jo viemään 100 000 tynnyriä vuorokaudessa. Olemme vedonneet Irakin öljyministeriöön, jotta tämä meidän öljyputkemme kytkettäisiin valtakunnalliseen öljyputkeen ja että, ja että äh, sitten nämä, tämä tulot yhdistettäisiin ja Kurdistanit, sitten hyvitettäisiin vastaavalla summalla viime vuosina on investoitu runsaasti tuotannon lisäämiseen. Valitettavasti vienti on kutistunut. Me, meidän osuutemme on jäänyt sataan tuhanteen tynnyrin päivässä, mutta meillä on vara, valmius nostaa tuotanto miljoonaan tynnyrin päivässä, joka koituisi kaikkien irakilaisten hyväksi. Me olemme kyenneet auttamaan kaikkia irakilaisia ja olemme todenneet, että meidän politiikkamme on oikean suuntaista ja että Bagdadin keskusjohtoinen politiikka on vetänyt vesiperän. Siitä on nyt lähinnä tässä kiistassa kysymys. <clears throat> Me pyrimme saamaan tähän korjauksen aikaiseksi. Emme hyväksy enää tätä, näitä väärinkäytöksiä. Gomesin äh, kysymykseen tästä samasta aihepiiristä tuli varmaan jo vastaus äskeisessä. Äh, tulemme äh, jatkamaan politiikkaamme siitä riippumatta, meneekö ylilaki läpi vai ei. Me tulemme edelleen käyttämään perustuslaissa meille myönnettyjä oikeuksia ja olemme siis sitoutuneet siihen periaatteeseen, että tämä vauraus on, kuuluu kaikille irakilaisille, mutta emme jää sitä odottelemaan keskusvetoista, keskusjohtovetoista öljy- ja kaasupolitiikkaa ja sitä, että sitä meille tuputetaan, koska se on vääristynyttä. <clears throat> Tämä on Äh, äh, äh, valtava hanke. Irakilla on maakaasua ja öljyä runsain mitoin. <clears throat> Ja on, on puhuttu nyt sitten öljyputkien vetämisestä, puhetta öljyputkien vetämistä Turkkiin Kurdistanin kautta, mikä tarjoisi tietysti meille otolliset kasvuedellytykset <clears throat> Tämä olisi kaiken kaikkiaan tärkeää myöskin Euroopan kannalta kokonaisuutena ja erityisesti tietysti meidän kannaltamme. <clears throat> Mitä tulee sitten äh, äh, Kurdistanin äh, vähemmistöihin, he osallistuvat sekä Irakin että Kurdistanin parlamentin työhön heillä täysin valtaisina edustajina. Korostan vielä kerran toiv- toiv- toivetani, että, että tulisitte tapaamaan eri poliittisia ja, ja muita ryhmittymiemme. Siinä samassa yhteydessä teille tarjoutuisi tilaisuus sitten ehkä identifioida jotain porsanreikiä, jonka jälkeen me voisimme sitten tukkia ne vastaavasti. Surista kyllä, me elämme nyt lähi-idässä, sillä ei mitään voi, ja sillä on omat kulttuuriset ja muut historiansa, Kurdistanin parlamentti on pyrkinyt tekemään parhaansa ja ikään kuin puhdistamaan mainettamme, raivaamaan kaikki tällaiset negatiiviset muistot pois. Paljon on jo saatu aikaiseksi, mutta vielä on paljon töitä tehtävänä, työtä tehtävänä, on eri, paljon vääryksiä, joita pitää vielä oikaista uudella lainsäädännöllä Esimerkiksi äh, naisten tilanteen parantaminen on yksi avainkysymyksistä. Ja uusi hallitus pyrkii nimenomaan tätä asiaa kohentamaan. Tämä on paljon kulttuurisidonnainen tämä naisiin kohdistuva syrjintä. Me pikkuhiljaa pyrimme sitten tietysti pääsemään myöskin näistä rikoksista eroon. Kiitos. Raccogliamo altre tre Seuraavaksi otamme kolme seuraavaa kysymystä parlamentin edustajalta. Ja ensimmäisenä Rova Flotra, sitten herra Georgio ja herra Belder. Joten Rova Flotra seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Varsani tästä keskustelusta. Te korostitte suhteitanne Turkin viranomaisten suuntaan ja totesitte, että suhteet ovat parantuneet. Se on hyvä asia ja toivoitte myöskin hyviä naapurisuhteita, parempia naapurisuhteita sinänsä hyvä asia tämäkin. Nyt kun ajattelemme naapuruuskysymystä teidän kannaltanne, nimenomaan Turkin suuntaan, suhteet ovat olleet varsin monimutkaiset jo monta vuotta ja alueellanne, Irakin kurdialueella, on edelleenkin PKK asestettuja militantteja. Ja nyt kysyisinkin, miten te voitte toimia ja tukea demokratian lisääntymistä, jota Turkki nähtävästi myöskin tukee. Millä tavoin pystytte siis panostamaan Turkin kurdikysymyksen rauhanomaisen ratkaisuun? Teidän roolinne tässä asiassa on äärimmäisen tärkeä, varsinkin kun ajatellaan asiasta riisuntaa ja demokraattista ja rauhanomaista pitkän aikavälin ratkaisua tähän kysymykseen. Millä tavoin aiotte toimia tässä tilanteessa, joka luonnollisesti on myöskin teidän koko alueenne kannalta tärkeä asia? Kollega Sitten edustaja Georgiou. Kiitoksia, herra Barzani. Minä haluaisin kiittää myös siitä vastuutunnosta, jolla hoidatte tehtäviänne. Kyse on kuitenkin kansakunnasta, jolla on merkittäviä ongelmia. Harvapa maailmankolkka pystyy ylpelemään tällaisilla saavutuksilla. Viittaan siihen, mitä Rova Flotrud totesi mielestäni yhteistyö Turkin kanssa on peruskivenä kun laajemmin aluetta halutaan rauhoittaa ja vakauttaa. Se ei kuitenkaan saa syntyä ilman, että luodaan suhteita myös kurdeihin Turkissa. Haluaisin tietää, miten te tarkastelette tätä kysymystä, siis kurdeja Turkissa. Miten te tuette pyrkimyksiä, joita te olette tehneet tähän suuntaan niin, että miljoonat ihmiset Turkissa voisivat myös käyttää oikeuksiaan. Jos sitten tarkastellaan tätä meidän valtuuskunnamme näkökulmasta, me olemme kurdien edustajien kanssa keskusteltu ja on sanottu, että on tehty pyrkimyksiä ratkaista ongelmaa, mutta todettu yhtä lailla myös, että tämä on tavallaan vain julkisivua. Heillä ei ole juurikaan oikeuksia käyttää esimerkiksi omaa kieltään. Haluaisin tietää, mitä te teette näiden ihmisten auttamiseksi, jotta he voisivat nauttia oikeuksistaan. Pitää paikkansa, että kaikilla maailman mailla on ongelmia, mutta Irakin kohdalla ei voi välttää tiettyjen asioiden julkituomista. Esimerkiksi Yhdysvaltain valtaus. Voi tietenkin väittää, että omat perustelunsa tälle, että pystyttiin kaatamaan Husseinin hallitus. Mutta että sitten olla vielä kymmenen vuotta jälkeenpäin läsnä, niin mitään hyötyä siitä on Irakin kansalaisille tai kurdeille, että siellä on kymmeniä tuhansia, tuhansia kuollut, viikoittain kuolee ihmisiä, puhumattakaan mistään muusta. Totta kai amerikkalaisia ja muumalaisiakin on kuollut. Mutta nyt on kysyttävä, kun kerran olette autonominen alue, niin haluatteko valtion aseman ja miten siihen pääsette? Kollega Belder. Ja sitten herra Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Presidentti Barzani, minulle on suuri kunnia ilo eh, saada tavata teidät täällä meidän valiokunnassamme. Itse menneisyydessä eh, olen saanut nauttia teidän vieraanvaraisuudestanne ja maan vieraanvaraisuudesta – ja nyt minulle onkin äärimmäisen tärkeää, että olette täällä paikalla ja tänä aamuna. Ja tällä tavalla voimme käydä ajatusten vaihtoa, harjoittaa puhelua esimerkiksi turvallisuuskysymyksistä ja Kurdistanin historiasta ja muista kysymyksistä. Tämä kaikki e, saa minut kuitenkin esittämään muutamia e, kysymyksiä tai oikeastaan vetomuksia paremminkin te olette tehneet Kurdistanissa yhteistuumin valtavia ponnistuksia ja myös te itse hallinnoidaksenne valtavaa pakolaisvirtaa, erityisesti arabisyntysten kristittyjen pakolaisvirtaa. Nyt haluaisinkin kysyä arabisyntysten kristittyjen tiettyjen äh, tutkintojen tunnustamista alueellanne. Jos olen oikein ymmärtänyt, he ovat jääneet työelämän ulkopuolelle ja jollakin tavoin koko yhteiskunnan ulkopuolelle. Onko teillä jonkinlaisia ratkaisuavaimia tähän kysymykseen? Ja sitten uskonnon harjoittamisen vapaus. Euroopan parlamentti tukee uskonnonvapauden harjoittamista, oli sitten kyseessä mikä tahansa uskonto. Nyt kysyisinkin varsin konkreettisesti seuraavaa. Onko mahdollista muuttaa uskoa, usko, tai uskonnollista suuntautumista ja saada tämä myöskin virallistetuksi papereihin. Haluaisin vielä äh, kysyä äh, evankelisten ja protestanttisten kirkkojen asemasta Kurdistanissa. Voidaanko tällaiset kirkot virallistaa ja voivatko ne toisin sanoen äh, harjoittaa uskontoa, järjestää jumalanpalveluksia ja niin poispäin? Onko tällainen toiminta mahdollista Kurdistanissa? Monet lapset ovat myöskin joutuneet pakolaisiksi Irakin ulkopuolelle. He ovat kristittyjä ja heidän tilanteensa on hankala. Heidän yhteiskuntaan osallistumisensa on vaikea. Koulutilanne varsinkin on varsin hankala, koska kyseiset lapset puhuvat arabiaa ja toisaalta opetus taas järjestetään kurdiksi. Minkälaisia mahdollisuuksia teillä on tarjota heille koulutusta omalla kielellään? Minun mielestäni arabinkielisille kristityille lapsille pitäisi pyrkiä tarjoamaan koulutusta heidän omalla kielellään. Tämä on todella tärkeä kysymys ja muistaakseni puhuimme tästä jo aikaisemmin, kuten myöskin kristittyjen vähemmistön tilanteesta ylipäätään Kurdistanissa. Mielestäni näihin kysymyksiin olisi todella kiintoisa saada vastauksia. Ja nyt vastausvuoro onkin teillä, presidentti Vartsan. Olemme Madame فلوت Zurspas, سباز Kiitos edustaja Flotka kysymyksistänne. Uskomme, että Turkki on nyt pikkuhiljaa alkanut oivaltaa kurdikysymyksen syntyjä syviä, eivätkä enää suhtaudu tuloksiin samalla tavalla kielteisesti kuin perinteisesti. Tämä että äh, nykykehitys ei ratkaise ongelmaa, vaan tärkeintä on se, että tämä äh, menneen, menneisyyden kulttuuri ja mentaliteetti muuttuvat. Se on tärkeä askel eteenpäin, siksi me sitä kannatamme ja tuemme. Ja sitä kautta uskomme myöskin ratkaisun joskus löytyvän heti kun äh, perehtyy kysymyksiin ja pyrkii äh, siis molempia osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin, silloin on, ei ole mitään syytä enää tarttua aseisiin. Näin ollen äh, esimerkiksi uskon PKK palaavan äh, normaaliin rauhanomaiseen elämään ja osana poliittista prosessia. Tästä on nimenomaan on keskäyty keskusteluja, millä tavalla tämä ongelma voitaisiin ratkaista, miten voisimme poistaa pohja aseellisen, aseellisilta selkkauksilta nyt ja tulevaisuudessa. Tulokset saattavat muodostua, niillä on mahdollisuus muodostua hyviksi. Vielä on ennenaikaista tätä, tästä, tätä arvioida – mutta toivomme, että äh, Turkin nykyhallitus äh, jatkaa rauhanomaiseen äh, ratkaisuun pyrkimistä. Silloin me voimme olla sen tukena johdonmukaisesti. Ymmärrämme hyvinkin, että tämä Turkin hallituksen askelta vastustetaan myöskin voimaperäisesti. Tämä ei ole millään tavalla helppoa, mutta me katsomme Turkin olevan oikealla tiellä ja kannustamme heitä sillä jatkamaan. Ja koko kurdiväestökin on tämän hankkeen tukena, vaikka ei se nyt ole ehkä aukotonta. Mutta uskon, että jatkossa, kun kehitys jatkuu, myöskin kansan syvien rivien tuki vahvistuu. Vastauksena edustaja Georgionlle voisin todeta, että kenties aiempi vastaukseni tarjoaa osavastauksen myöskin tähän äskeiseen Turkikysymykseen. Tässä on ollut paljon sapelinkalistelua ja ärhentelyä menneisyydessä. Nyt kielenkäyttö on muuttunut. Tässä ollaan enemmän siirrytty vuoropuhelun ja keskinäisen yhteisymmärryksen tielle. Ja kuten äsken totesin, me tätä no, uutta politiikkaa me olemme tätä uutta politiikkaa valmiit tukemaan. Miten sitten käytännössä? Me olemme äh, <clears throat> keskustelleet kaikkien kuristanilaisten äh, ryhmien kanssa tästä rauhanprosessista. Vaikka kysymys olisi vain pienestä eleestä aluksi, se, tämäkin on parempi kuin äh, avoin selkkaus. Me olemme valmiit osoittamaan hyvää tahtoa mutta joka tapauksessa äh, loppu, lopullisesti äh, äh, ratkaisuvalta on Turkin hallituksen ja Turkissa asuvien kansalaistemme käsissä. mitä tulee sitten 2003 Bad-hallinnon jäänteisiin, ää, ää, tämän hallinnon kaatuminen oli irakilaisille suuri saavutus, koska diktatuuri siinä kaatui. Irakille, Irak, Irakille oli koittamassa valoisampi aika. Valitettavasti sen jälkeen sitten syyllistyttiin kar- karkeisiin, karkeisiin virheisiin. Hallinnon kaataminen ei ollut väärin, sen jälkihoito ei sitä vastoin ollut onnistunutta. päätöslauselmasta 1438 äh, päätöslauselmassa äh, estettiin irakilaisten äh, muodostamasta omaa hallitusta. Kaikki hallintorakenteet sortuivat siinä, siihen, siihen tyhjiöön sitten työntyvät kaiken maailman terroristit nyt nähtävin seurauksiin. Äh, äh, turvallisuusneuvoston päätöslauselma 14 83 oli äh, tässä ratkaisevassa roolissa. Mitä sitten tulee kristittyihin, me emme ole he, heihin, heihin millään tavalla kajonneet. Use, useimmat ovat katolisia, ortodoksia, protestantteja on kenties vähemmän. Ei, meillä on yksi ja sama, ovatko sitten katolisia tai protestantteja taustaltaan. Tämä, nämä ihmiset omissa lahkoissa, omissa kirkokunnissaan joutuvat sitten ratkaisut näihin ongelmiin löytävään. He eivät ole toistaiseksi siihen kyenneet. Me emme puuttuneet Eh, missä, missään vaiheessa heidän asioihinsa. Päinvastoin eh, eh, tarjosimme heille for, for, foorumia omalle yhteistyölleen. He eivät ole edes kyenneet omaa identiteettiään vielä muodostamaan. Heillä on jopa eri nimet itselleen, assurilaiset, kaldilaiset, kallias, assurilaiset, kaldilaiset, syyrian pakolaiset, mitä milloinkin jollakulla on eri, puhuvat eri kieltä, eri murretta, ovat erissä, edustavat eri lahkoja. Emme me voi heillä heidän identiteettiään osoittaa. Heidän pitäisi kyllä itse löytämään omien, omien joukkojensa keskuudessa mitä kieliin tulee. Me olemme tietysti herkäkorvaisia näille asioille. Siksi juuri vetoammekin teihin, teidän apunne koulutuksen järjestämiseksi, että mitä kautta saisimme sitten sellaisen hallinnon laadituksi, perustetuksi, jossa myöskin kristityt voisivat tuntea tyytyväisyyttä heille tarjotusta opetuksesta ja sen tasosta. Tokko kielikysymys sinällään on ratkaisevan pulmallinen. Meillä on useita, useita mahdollisuuksia tarjota opetusta monella kielellä, kurdin kielillä, turkiksi, pakistaniksi, monissa monia kyliä on jälleen rakennettu, joihin toivonkin teidänkin, teidänkin pääsevän tutustumaan. Kymmeniä kristittyjen kyliä on jälleen rakennettu jos äh, jotain äh, erillisiä äh, selkkauksia on sattunut, ja niihin sitten tietysti Kurdistanin hallitus pyrkii puuttumaan ja löytämään ratkaisut. Grazie. La lista degli interventi... Kiitos. Nyt viimeiset neljä kysymystä. Milan Mon, Lunacek, Lansbergis ja Katsin. Joten Vilanman ensimmäisenä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheen. Kiitos myös presidentille, että hän on täällä läsnä. Ja osoittaa alkuun tätä yhteistyötä meidän kanssamme. Pari kysymystä puheenjohtaja. Loppujen lopuksi nämä Irakin vaalit antavat ainakin lehtien mukaan 27. tammikuuta minkälaisia ongelmia tai tärkeimpiä esteitä tässä on siinä, kun esimerkiksi kirkukista tehdään väestölaskentaa. Ilmeisesti siinä saadaan aikaan kompromissi loppujen lopuksi. Voisitteko kertoa meille tarkemmin, mikä on tämä kompromissi? Sitten toiseksi, täällä mainitsit, mainitsitte jo nämä teidän alueenne ja Pakran väliset mieli, mielipideen erot öljyn kohdalla. Miten se tulee esille ja mitä tästä seuraa, niitä ei ole vielä ratkaistu. Ja missä määrin tämä voi vaikuttaa myös, myös näihin öljyoikeuksiin, kai joulukuussa tähän palataan, kun viime vuonna näissä huutokaupassa epäonnistuttiin. Joulukuussa tähän palataan, onko teille jotain varattu? Ja sitten konkreettisemmin vielä kysymys, kun näitä erimielisyyksiä on Bagdadin kanssa, niin voivatko ne vaikuttaa myös näihin huutokauppoihin? La parola alla collega. Sitten edustaja Lunacek. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja, presidentti Partsaani. Minäkin toivotaisin teidät tervetulleeksi ja kiitos, että tulitte ja puhuitte meille. Kuten täällä on toisetkin ovat todenneet, minäkin totesin niin kiitollinen teidän tekemästänne työtä Irakin Kurdistanissa, kuten totesitte itsekin. Se on todellakin vakauden turvasatama. Ongelmia varmasti on vielä, mutta näin se on muuallakin maailmalla. Se on turvasata myös muillekin irakilaisille. Siksi teillä on ollut tärkeä osa, teillä itsellännekin, vakauden luomisessa alueellanne. Ja siitä olisin kovasti kiitollinen. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä myös öljytilanteesta. Itse mainitsitte sen tärkeän osan, joka on napukoputkella on oleva. Me tiedämme, että Nabukko ei välttämättä ole toimintakykyinen, ellei sitten Irak ole osana siinä. Miten te arvioitte suhteita Irakin ja Iranin tällä hetkellä? Mitä mahdollisuuksia teidän mielestä on Iranin demokratialiikkeellä päästä jaloilleen, jopa muuttaa hallintoa siellä? Toinen kysymykseni, kommenttini liittyy alueen ja naisten asemaan. Olin kovin iloinen, kun kuulin, ja minä tiedänkin, että varsinkin Kurdistanissa on paljon naisia parlamentissa. edes EU-maissa ei kaikissa parlamenteissa ole 30 prosenttia naisia. Siitä olisin kiitollinen. Ja tätä arvostetaan kovasti myös täällä päässä ja kertokaa se naisillenne siellä. Totesitte, että on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuttu tietyn toimiin, muun muassa morhia ja perheväkivalta. Mä että se on kulttuurin ongelma, totta kai me tiedämme. Ainahan se on. Väittäisin, että se on kaikilla kolkilla kulttuurinen ongelma. Naisia ei nähdä tasa-arvoisina, esimerkiksi jos kyse perheväkivallasta tai väkivallasta yhteiskunnassa laajemminkin. Haluaisitteko ehkä EUn tai EU-naisjärjestöjen antaman tukea, antavan tukea teidän alueen järjestöille, siis ei pelkästään naisjärjestöille, mutta myös miehille, jotka tukevat väkivallattomuutta ja tukevat naisten mukanaoloa politiikassa. Minkälaisia tukea te haluaisitte Euroopan unionin antavan? Lopuksi kollegat esittävät kysymyksiä kristitystä vähemmistöistä ja ongelmista teidän alueellanne. Henkilökohtaisesti minä toteaisin, että minä en haluaisi teidän ajattelevan, että me olisimme pelkästään kristillinen ma- manner. Meidän juuremme ovat juutalaisuudessa, muusta muhammettilaisuudessa, mutta totta kai myös on pakanallisuutta ja paljon ateistejakin tällä mantereella. Siksi totta kai tarvitaan uskonvoimatta kaikille. Mutta haluaisin vain tämän tuoda julki noin henkilökohtaisemmin. Bene, com, a questo punto collega Landsbergis. Sitten herra Landsbergis. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Herra presidentti Partsaani, Olen kiitollinen siitä, mitä olette tehnyt. Ja tältä pohjalta yksi kysymys, ehkä omituinenkin. Koska koko alueella on paljon eri kansallisuuksia ja uskontoja, ehkä riitojakin on. Ja Turkissakin on ongelmia kurdien kanssa. Niin onko Irakin Kurdistanista turkilaista vähemmistöjä? Jos on, minkälaiset ovat suhteet turkkilaisiin alueellanne? Tämä koskee myös arabiväestöä Irakin Kurdistanissa, todennäköisesti vähemmistönä sielläkin onko etnisiä ongelmia vai ei. Kiitos. Grazie. Kiitos. Ja sitten vielä viimeinen äh, kysymys, äh, herra Katsin. Gospod predsednik Barzani, äh, zelo veseli smo vašega... Kiitoksia, Kiitos, olemme todella tyytyväisiä saadessamme kuulla teidän laustuspuheenvuoronne. Euroopan unioni luonnollisesti odottaa Irakista myönteisiä uutisia ja kaikki tähän mennessä toteamme on osoitus siitä, että tiettyä vakautta on löydettävissä Irakista ja että te olette myöskin omalta osaltanne panostaneet siihen. Olemme todella tyytyväisiä siitä, että Kurdistan on osa ratkaisun avainta Irakissa. Eli onnittelut tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä, mitä olette saaneet aikaiseksi. Nyt kysymyksenne. Ja kysymykseni. Alueenne on varsin rikas ja nyt haluaisinkin tiedustella, minkälaista taloudellista yhteistyötä teillä on ja miten olette investoineet nopeampaan kehitykseen Samoin haluaisin tietää, oletteko investoineet Irakin ulkopuolelle? Nämä kysymykset äh, esitän siksi, että haluaisin saada lisätietoa investoijien äh, toimintavapauksista maassanne. Tämä kiinnostaa minua erityisesti, koska kaakkoisalue Turkissa on varsin vähän kehittynyttä ja investointeja tarvittaisiin ja siksi Kysyisinkin, onko teillä mahdollisesti tarkoitus investoida Turkkiin, jotta alueiden välinen kuilu pienenisi? Te puhuitte niin ikään myöskin kehitysongelmista, kehitykseen liittyvistä ongelmista. Ergojan, siis Turkin Pääministeri on puhunut näistä kehitysongelmista ja, ja nyt tiedustelisinkin, onko teillä mahdollisuuksia panostaa sillä tavoin, että Turkin lähestyminen Eurooppaa helpottuisi? Onko mahdollista ajatella sellaista, että teidän hallituksenne ja aluehallituksenne antaisi jonkinlaisia stipendejä esimerkiksi <clears throat> Turkin naisille, jotta naisten demokratisoituminen myöskin parantuisi alueella? Grazie. Aggiungo una brevissima Kiitos. Sitten vielä oma henkilökohtainen lyhyt kysymys. No, presidentti, kaikki tietävät, miten tärkeää monimuotoinen media ja sen toimiminen on. Ja nyt haluaisinkin kysyä mediaan liittyvän kysymyksen Kurdistanissa. Mikä on tilanne tällä saralla? Suomi Bares Milanon. Kiitoksia kysymyksestä Milan. Olemme iloisia siitä, että parlamentissa vallakin meni läpi. Kirkukin kysymys on meille erittäin tärkeää. Haluaisimme, että tämä ongelma ratkaistaisiin. nimittäin suhteemme kurdeina Bagdadiin on aina liittynyt, ovat aina liittyneet kirkukin. Haluaisimme, että seuraavat sukupolvet eivät joutuisi kärsimään enää tästä ongelmasta, vaan että se nyt ratkaistaisiin. Meillä on lakimme ja 80 prosenttia on äänestänyt sen puolesta. Haluaisimme, että tämä ratkaistaisiin perustuslain mukaan. Se edellyttää, että tilanne normalisoidaan ensin väestönlaskennan ja sitten kansanäänestyksen myötä. Aikaisempina vuosina ja kun Irakissa oli Baath-hallinto, niin olipa kurdia kuinka paljon tahansa, niin kurdikasalista heidät ajettiin väkipakoin ja heistä tuli pakolaisia omassa maassaan jopa edellisen hallinnon hyväksymä laki liittyen maaomistusoikeuksiin perustui siihen, että kurdin täytyy ensin muuttaa henkilöllisyyttään. Heillä ei ollut maa-oikeutta, maaomistusoikeutta, jotta hän olisi voinut omaisuutta myydä tai josta hän oli muutettava henkilöllisyyttään. 19. maaliskuuta 2003 alkoi sota, vapaussota Irakissa. 7. maaliskuuta edellinen hallinto oli jo romahtamassa ja siinä muutettiin kirkukin asemaa. Kirkuk on aina ollut uhrin asemassa. Se on aina ollut sorron symboli. Aikaisemmin todettiin, että se on ollut, että öljy on ollut syynä kirkukista käytävässä taistelussa. Nyt ei ole kyse öljystä. Sitä on yllin kyllin. Etelässä riittää kaikille öljyä. Ja Kurdistanin pitäisi kuulla kaikille kurdeille. Aikas, aikaisemmissa vaalilaissa haluttiin löytää vain tekosyitä, ettei lakia hyväksyttäisi muilla alueilla. Ei, haluttiin estää kaikki tämän tyyppiset prosessit ja, ja kirkukon aina tässä syntipukkina. Oli myös erilaisia kiintiöitä arabeille muun muassa ennen vaaleja. Usein meitä kurdeja syytettiin siitä, että me siirsimme Iranista 600 000 kurdia kirkukiin, jotta väestö, muu väestötilanne muuttuisi alueella. Mielestäni valitettavasti nämäkin ovat vääriä syytöksiä. Emme ole pystyneet saamaan edes 40 prosenttia palaamaan. Koko kirkkoalueen väestö oli vain 40 000. Miten yhtäkkiä sinne voidaan 600 000 tuoda ilman, että on minkäänlaista infrastruktuuriakin? Todellakin täysin perustettomia syytöksiä. Me haastamme kaikki ne, jotka esittävät syytöksiä siitä, että kirkukin on tuotu muuperäisiä ihmisiä tai perheitä, että heidät suljettaisiin vaalin ulkopuolelle. Kirkukissa meillä on vaalilistat. Valitettavasti vain on niin, että ihmiset ovat pyrkineet estämään tämän prosessin. Me haluamme vaalit koko Irakissa, jos jotain epäilyä esitetään vaalirekistereistä, niin se edellyttää, että me paneudumme asiaan, jos on väärinkäytöksiä tai liika ääniä me olemme valmiita hyväksymään tämän ajatuksen, että joillekin ryhmille annettaisiin etukäteen kiintiöitä, sikäli on hyväksyttävissä. Moni muukin ryhmä tuki meitä, mutta eivät tuoneet käsityksiään julki. Tämä viimeinen laki perustui 2009 vaalirekisteriin. Sitten jos jotain valituksia tulee vaaleista joistakin äänestyspaikoista, niin siihen on paneuduttava. Todellakin, jos väärinkäytöksiä on ilmennyt missä tahansa Irakissa. 140 artikla on kuitenkin paras ratkaisu mennä eteenpäin kirkukin ongelmassa. پاشان کرکوک شاری که عراقی وکو هولی وکو بغدا siellä on muitakin kaupunkia, jotka ovat Bagdadin kaltaisia. Niitä ei pitäisi nähdä erilaisina paikkoina. Tämän tyyppinen käyttäytyminen tai asennoituminen kirkukin, kohtaan ei ole kurdien eikä kenenkään edun mukaista. Me haluamme korostaa, että ongelma on ratkaistava perustuslain nojalla. öljystä, jos selitinkin yksityiskohtaisesti meidän kantamme. Putki, joka tulee Irakista ja menee Turkin läpi, niin missä määrin Iran olisi tässä mukana. Meidän käsityksemme mukaan Iran ei ole tässä mukana. Putki menee Turkin läpi ja meidän alueellemme. Jos on jotain muita ongelmia Turkin ja Iranin kesken, niin se on heidän asioitaan tai jos Iranin ja Euroopan välillä on kyse aivan eri asioista, niin on hoidettava eri tavalla. Naisten oikeuksista sitten. Minä suosittelisin, että meidän naisedustamme voisivat tulla tänne vierailulle, voitaisiin osoittaa, miten käyttöoikeuksia te voisitte käydä meidän parlamentissamme tekemässä yhteistyötä, miten lakeja hyväksytään esimerkiksi, jos ajatellaan perustuslakeja, viranomaisia, niin kaikkia viranomaisia on kehotettu ryhtymään toimiin väkivaltaisuuksia vastaan. Sitten kristillisistä veljestämme ja uskonvapaudesta se toteutuu. Edelleen korostan sitä, että meidän se käydä alueella. Isidissä. siellä on muslimeja, kristittyjä, sunnimuslimeja, shioja, vasaveja, eri lahkoja. Heitä on Kurdistanissa. Kaikki voivat harjoittaa omia rituaalejaan ja uskontoaan. Olemme ylpeitä siitä, että Kurdanista oikeudet voidaan taata. Edustaja Landsbergis, etnisten ryhmien kanssa ei ole ongelmia sen paremmin arabien tai muidenkaan kanssa. Päinvastoin näillä kontaktialueilla, joissa on sekä yhteisöjä, elävät sopusoituisasti. Meillä on myös alueita, joissa 80 prosenttia arabeista on äänestänyt kurdilistoja parlamenttiin, esimerkiksi paikallisvaaleissa myös, enemmän kuin siis arabi edustajia tai ehdokkaita. Jopa nämä arabit ovat joutuneet terrorin uhreiksi. Emme ole pystyneet tarjoamaan turvallisuutta, mutta me olemme pystyneet tarjoamaan turvallisuutta. Totta kai on myös synkkiä pyrkimyksiä luomaan, luoda tällaista vihamielisyyttä meidän ja muiden välillä tällaista on pyritty luomaan, mutta se on epäonnistunut. Siellä on omia televisioasemia, lehtiä, poliittisia puolueita, he ovat parlamentissa myös. Myös provinseissa arabeja on, kuten myös paikallishallinnossa. On paljon myös kiistanalaisia alueita, kun heistä tulee osa Kurdistania, niin sielläkin on arabeja ja he saavat myös lain suojan. Ei tässä ole suurempia ongelmia ollut näiden yhteisöjen kanssa ja me jatkamme sopusointuista yhteiseloa jatkossakin. Sitten täällä esitin kysymys myös yliopistokoulutuksesta. Meidän yliopistomme ovat tarjonneet apurahoja kurdeille, ei pelkästään Turkissa, vaan myös Syyriassa ja Iranissa ja muillekin on tarjottu tätä mahdollisuutta. On paljon yliopistopiskelijoita, jotka opiskelevat meidän yliopistoissamme. Heitä tulee naapurimaista. Yli 400 kurdi yritystä toimii Kurdistanissa. Kaupamme arvo on noin 5 miljardia dollaria vuosittain. Totta kai tällä on myönteistä vaikutusta myös elintasoon, kaupankäyntiin sekä Kurdistanissa ja Irakissa, mutta myös raja-alueilla, muun muassa Turkin kanssa. Rauhanprosessi, johon Turkin hallitus on ryhtynyt, toivottavasti se on menestyksellinen tuloksena. Tässä on myönteistä vaikutusta kehitykseen myös koko alueella. Eh, Janob, eh, vielä viestimistä Kurdistanissa. Meillä on vapaat viestimet. Parlamentissa hyväksyttiin laki, joka on taannut kaikki perusoikeudet viestimille, radioasemille, televisiolle, myös painettu lehdistö saa vapauden. Meillä on kymmeniä TV-asemia, satoja lehtiä, päivälehtiä, joita julkaistaan ilman, että on minkäänlaista sensuuria. Grazie presidente per la cortesia. Kiitokset presidentti selkeydestä ja, ja ystävällisyydestä äh, vastasitte kysymyksiin. Toivotan teille ja maallenne onnea menestystä jatkossa. Kiitos vielä kerran. Please, we have to continue and I would like the... Meidän täytyy jatkaa ja pyytäisin, että ne, joilla on muuta puuhaa, antaisivat meidän rauhan. We uh, pass now. Sitten menemme seuraavaksi keskustelemaan tästä rahoitusvälineestä demokratian ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä varten. Asetuksen numero on se ja se. Meillä on kaksi esittelijää. Rouva Kinga Gaal ja rouva Barbara Lohbiler. Selvä. Pyytäisin, että rouva Kinga Gaal aloittaisi alustamisen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollegani kanssa päätimme, molemmat käyttävät puheenvuoron. Kenties jotkut asiat tulevat sanotuksi kahdestikin, mutta helpompihan sitten on kaikkien ymmärtää, mistä on kysymys. tämän asiasta, joka lähti liikkeelle ihan teknisenä kysymyksenä, mutta nyt on vähän paisunut. Puheenjohtaja kokous antoi luvan tähän yhteis, yhteisesittelijyyteen luvan vasta lokakuulla. Siksi tässä on nyt aikaa kestänyt ennen kuin saimme esimerkiksi mietintöjen luonnoksenkaan jakeluun, siksi ei myöskään eri, eri kieliversioita ole, kaikkia kieliversioita ole vielä tarjolla. Mistä tässä nyt sitten on kysymys, tämä ihmisoikeuksia ja demokratia väline, mistä siinä on kysymys? Se on yksi seitsemästä rahoitusvälineestä ulkoisiin toimiin, ulkoisiin toimiin kohdistuva rahoitus Eh, instrumentti. Siinä pyritään edesauttamaan ihmisoikeuksien kehittämistä ja poliittista osallistuneisuutta, osallistuvuutta eh, eh, asianomaisissa maissa. Tässä, muissa, kuten muissa tässä ei vaadita hallituksen osallisuutta ollenkaan. Kysymys on pelkästään ihmisoikeuksien edistämisestä ja EUn ja kansalaisjärjestöjen välisestä yhteistyöstä Eli tämä on meidän rahoitusvälineemme, ei äh, jäsenmaan äh, oma ollenkaan tai tämän vastaanottajamaan. Tätä on, tämä on käynnistynyt äh, varsin hitaasti ja myöhässä vasta syksyllä 2008 komissiossa aloitettiin panna täyttöön tätä rahoitusvälinettä nyt toistaiseksi tiedämme, että siihen osallistuu kansalaisjärjestöjä runsaasti. ja siitä, tästä välineestä ollaan kovasti kiinnostuneita asianomaisissa maissa komissio tässä lainsäädäntöehdostuksessa on ehdottanut yhtä teknistä muutosta, jossa pyritään muuttamaan rahoituksen välineen omasta budjetista rahoitettavaan tällaiset, tällaisia verotuksellisia ja muita seikkoja. Se on tärkeää siksi, että, että kansalaisjärjestöt todellakin voisivat sitten käyttää hyväkseen näitä tarjolla olevia myönteisiä mahdollisuuksia. Tämä ehdotus on sen vuoksi meille oikein tervetullut meidän mietintömme äh, keskittyy kolmeen äh, muutositysryhmään. ensimmäisessä on kolme, jossa pyritään jakamaan komission ehdotus, jossa siis äh, muutettiin omaa instrumenttiemme ja sitten tätä ehdotettua määrärahaa. Me haluamme, että tämä ehdotus jaettaisiin kahteen eri asetukseen. Meidän muutosehdotuksen 1, 2 ja 6 viittaavat juuri nimenomaan tähän jakamiseen. koska DCI on live-valiokunnan asioita ja me taas sitten keskitymme eurooppalaiseen demokratia- ja ihmisoikeusinstrumenttiin. Toinen kysymys on se, joka no, nousi esille, josta on vähän herättänyt keskusteluakin, oli se, että tämä horisontaalinen kysymys, missä on kyse siitä, että onko mahdollisuutta vahvistaa parlamentin valvontaroolia komitologiamenettelyssä. Sen vuoksi tässä alun perin teknisessä muutosehdotuksessa, jonka komissio on jättänyt, on tarkistuksia, jossa mainitaan tämä sääntelyviranomaisen rooli, sääntelyelimen rooli, jossa on tai tällaisia sääntelyyn mahdollistavat toimet, jotka vahvistavat parlamentin roolia. Tämä samalla tulee siis vahvistaneeksi eh, parlamentin roolia. Molemmat esittelijät katsomme että se kannattaa myöskin sitten ottaa huomioon tässä muutoksessa, koska tämä monimutkainen juridinen kysymys, olemme pyytänyt, pyytäneet apua myöskin oikeudellista yksiköltä. Now, uh, Mrs. Barbara Lochbill. Kiitoksia sitten edustaja Lochbiller. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisen rahoitusväline on osoittautunut hyvin hyödylliseksi työkaluksi, jolla on pyritty edesauttamaan ihmis- ihmisoikeuksia ja demokraattisia demokratiaa monilla alueilla. Tämä rahoitusväline on hyvin tuore ja olemme yhtä mieltä komission kanssa, että ei tässä ole vielä mahdollisuus evaluoida sitä, kun se on niin vähän aikaa ollut voimassa. Niin ikään kannatamme eh, komission eh, suunnitelmaa että, että taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset oikeudet eriytetään vastaavasti sitten muusta työstä ja pyritään siinä korostamaan esimerkiksi naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaista, väkivallan vastaista työtä. Komission, komission, komissio on ehdottanut vain yhtä teknistä muutosta, jossa puhutaan nämä toimenpiteiden verotuskohtelun ja verotukselliset, verotuksen seurausten rahoitusta tämän välineen omasta määrärahasta. poikkeusolosuhteissa erityisesti se tulee vahvistamaan tätä, tämän välineen käyttöä ja vähentämään eri hallitusten va- vastustusta. Molemmat meistä esittelijöistä tervehtivät tyytyväisenä mahdollisuuksia parlamentin valvonnan lisäämiseksi. Näin ollen meillä on jatkossa mahdollisuus tarkastella ja valvoa täytäntöön pano, panoa, jotka, joudun täytyy täyttää kaksi kaksi tavoitetta, että et, nämä pitää olla riittävän kattavia ja tulee kohdistua olennaisiin toimenpiteisiin. Ja parlamentin valvontavaltuudet vahvistuvat, parlamentin veto-oikeus mahdollistaa sen, sen, että se torjuu epätoivottavat hankkeet – ja katsoa, että kaikki toimeenpano, täytäntöpanoehdot täyttyvät. Ja minkälaisia kriteerejä ei tule muuttaa, koska ne ovat rajoit jo tarpeeksi tiukkoja Tämä uusi prosessi on tullut esitetty liian myöhään, niin että se olisi voitu kolme, kolme välisissä neuvotteluissa hyväksyä. Se on monimutkainen ja toimii tiukoissa aikataulurajoissa. <clears throat> Nyt on tar- tarkoitus saada tämä rahoitusvälineen toiminta komitologiamenettelyn puitteisiin. Tämän välineen on tar- tarkoitus astua voimaan vasta Lissabonin voimaantulon jälkeen. Loppuasiakirjaan pitää tehdä vielä muutoksia, mutta me haluaisimme, että tästä asiasta äänestettäisiin ennen joulukuun ensimmäistä päivää, jotta meillä olisi sitten selkeästi Euroopan parlamentin neuvottelukanta valmiina, niin kuin säännöissä on edellytetty. Now I ask uh, Mr. Ricardo Passos. Kiitoksia sitten edustaja Passos. Hän on oikeudessa yksiköstä, kuten täällä pyydettikin, että hän antaa nyt lausuntonsa. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kovasti samaa mieltä esittelijöiden kanssa. Kinkagal ja Lohpiiler – Mielestäni heidän perustelunsa ovat varsin hyvät, että meillä olisi tällainen sääntelymekanismi. Tässä on kyse laajasta soveltamisalasta, täydennetä olemassa olevia säädöksiä. Viitattiin myös siihen, että ei ole mitenkään olennaisia elementtejä strategiaa asiakirjassa. Se näin varsinkin on. Sanoisin myös sen, että tässä on selvä hierarkia eri tekstien välissä väline – ensin, joka on yhteispäätösmenettelyssä hyväksytty, ja sitten ja komission strategia paperi. Parlamentilla on veto-oikeus siinä. Lopuksi toteaisinkin, että olen täysin samaa mieltä esittelyiden kanssa. Olen pitänyt myös kovin hyödyllisenä sitä, että koska meillä on yhteinen strategiakin, että meillä on sääntelymenettely useimpia ulkoisten tointeen välineitä varten ihmisoikeusväline, kehitys- ja yhteistyöväline, niin mukaan lukien ainoastaan vakautusväline on vielä harkinnan alla. Mutta olisi hyvä, että meillä oli yksi yhdenmukainen lähestymistapa. Olen myös esittelijöiden kanssa samaa mieltä sikäli, että kun ollaan siirtymässä Lissaboniin, niin erittäin hyvä strategia parlamentissa omaksua myös tämä sääntelymekanismi tarkasteluvan oikeudella, koska näin voidaan siirtyä delegoituihin säädöksiin, jolloin myös parlamentti saa enemmän valtaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja jos ei kerran ole puheenjohtaja pyyntöjä, pyytäisin, että herra Miller puhuisi. Thank you, Chair. First of all, let me say... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijöitä Gaali ja Lochbieler ja heidän antamastaan tuesta esityksellemme ja myös tekniselle tarkistukselle, joka viittaa veroihin ja maksuihin. Tämä merkitsee nyt sitä, että voimme edetä rivakasti esityksen hyväksymisen kanssa. Ensi vuoden hankkeetkin saavat jo hyötyä tästä muutoksesta. Puheenjohtaja, olemme juuri saaneet tämän mietintöluonnokseen käsimme. Ja siellä oli komitea menettelystä tulossa myös tarkistus kehitysyhteistyövaliokunnasta. Siihen viitattiin täällä. Ilmeisesti on kyse samoista muutoksista. Ja tämä kyllä aiheuttaa meillä valtavia ongelmia komissiossa. 99 sopimus, joka uusi komiteamenettelyä järjestelmää, kuten 2006kin sovittiin, kun me keskustelimme uusista rahoitusvälineistä 2007-2013 kaudelle, niin silloinhan sovittiin kaikkien toimielinten kesken, että ohjelmien toimeenpano, jos on budjettivaikutuksia merkittävästi, edellyttäisi hallinnointikomiteamenettelyä. Me kyllä muistamme komissiossa varsin hyvin, että edellinen parlamentti oli yhtä lailla huolestunut kuin täälläkin on nyt kuultu. Uudessa välineissä, uusissa välineissä komissio haluaisi vallan hyväksyä strategiapaperit ja monimuotoiset ohjelmat. Kun välineistä alun perin keskusteltiin parlamentissa, korostettiin yhteispäätösmenettelyä strategia papereissa ja ohjelmointiasiakirjoissa, mutta sitten loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että komiteamenettelyä noudatettaisiin. Sikäli, että käytettäisiin hallinnointikomiteoita, mutta osana kokonaispakettia sovittiin, että strategiapapereissa olisi niin kutsuttu parlamentin demokraattinen tarkastelu. Eli parlamenttia kuullaan strategiapapereissa, kuulemme teidän näkemyksiänne, otamme ne vakavasti. Sanoisin, että kun parlamentti on hyväksynyt päätöslauselmiakin strategiapapereista ja ohjelmointiasiakirjoista, niin nämä päätöslauselmatkin on otettu äärimmäisen vakavasti, ihan totta. Ja tämä on ollut meillä väritarkastelussamme tärkeässä asemassa, olennaisessa asemassa, että parlamentin huolet on tässä demokraattisessa tarkastelussa huomioitu. Nyt on esitetty, että tätä muutettaisiin merkittävällä tavalla teollistuneiden maiden osalta. Ja tämä puuttuu nimenomaan demokraattiseen tarkasteluun, joka on meidän mielestämme toiminut hyvin. Parlamentti on saanut tilaisuuden esittää näkemyksiään komissiolle. Komissio puolestaan on aina ottanut näkemykset hyvin vakavasti. Olemme ryhtyneet niiden johdosta myös lainsäädäntö toimii. No, olen kirjannut parlamentin kollegojen näkemykset myös oikeudellisesta yksiköstä. Totta kai mekin kuulemme omia juristejamme, mutta pelkäänpä pahoin, että nyt olemme törmäyskurssilla. Tämä varmastikin viivästyttää myös välineen hyväksymistä. Tämä on haittaa kaikille asianosaisille – koska nämä niin jos ei niitä ensi vuonna hyväksytä, niin sitä huonommin budjetti toimenpana ensi vuonna. Nyt kyllä välineistä tarvitaan mitä pikimiten sopimus. Minä pelkään pahoin, että jos parlamentti avaa tämän keskustelun uudelleen komiteamenettelystä ja demokraattisesta tarkastelusta, niin prosessi viivästyy merkittävästi. Kuten totesin, olen huomioinut parlamentin oikeudellisen yksikön näkemykset ja me kuulemme omaamme. Sanoisin kuitenkin, että al- alustavan arviomme käsit mukaan strategiapaperit ja ohjelmointipaperit eivät ole yleisöluonteeltaan, eivätkä korjaa asetusta. Vain parlamentti ja neuvosto voivat tarkistaa asetuksia. Ne ovat mielestäni hallinnointikysymyksiä, Siksi tässä pitäisi hallintokomiteamenettely edelleen jatkossakin käyttää. Uskomme myös, että 2013 asti demokraattinen tarkasteluprosessi, josta olemme sopineet parlamentin kanssa, antaa parlamentille hyvät mahdollisuudet valvoa strategiapapereita, jos jostain ei tykätä, se muutetaan. Tässä komission pelot, puheenjohtajat. Jos nyt aloitamme uudelleen tämän keskustelun, jonka kuvit, ajattelimme jo päättyneen 2013 asti, niin joudumme käymään merkittäviä toimintojen välisiä keskusteluja näin välineen hyväksyminen viivästyy ja sillä on myös pahoja seurauksia käsittääkseni myös seuraavan vuoden talousarvion toteuttamiseen, jos halutaan kerran päästä yksimielisyyteen. Tässä komission näkemys, puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti, että saimme kuulla komission näkemykset ja nyt pyytäisin, että rouva Komes puhuu. Mr. Chairman, I'd like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää ja voin todeta olevani samoilla linjoilla heidän kanssaan. Nyt ajatellen oikeudellisen osaston kantaa ja omaa, mitä tulee omiin kokemukseni, kokemuksiini tämän kehitysyhteistyövälineen välineen piirissä tapahtuneen valvontatyön valossa. Tämä vastaa täysin Lissabonin sopimuksen henkeä ja edellyttää tietysti sitä, että parlamentti on valmis ottamaan kantaakseen nämä sille lankeavat vastuut ja äh, tarttua tähän vakavaan työhön, jota tämä demokraattinen tarkastelu edellyttää. Ja var, varmaankin parlamentti on valmis siihen, niin kuin esittelyidenkin panos jo osoittaa. Me minusta tarvitsemme paljon äh, äh, ää, ää, argumentteja komission puolelta, ää, että se olisi samassa hengessä kuin esittelijöiden kanta. Ei se voi rajoittua äsken kuultuihin komission edustajan kommentteihin, jotka enemmänkin sitten liittyvät tämän koko prosessin muotoseikkoihin. Jos komissiolla on vakavia varaumia, niin heidän pitäisi olla huomattavasti paremmin perusteltuja nyt on, olen, voin vain olla esittelemällä kannalla. Kiitoksia kovasti. Nyt pyytäisin, että yhteisesittelijät vetävät taas langat yhteen. Ensin Rova Gaal ja sitten Loch Wieler. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja, kun nyt kuuntelin tässä tarkkaan oikeudellista yksikköä ja komission edustajaakin. Niin edelleen olen sitä mieltä ja kiitos Korova Komesin tuesta meille, että meidän vaatimamme menettely vahvistaisi meidän osaamme. Että todella saisimme sanamme kuuluviin siihen, mitä komissio korjaa. Totta kai pitää paikkaansa että tähän asti ei ole ollut mitään ongelmia tässä EIDHR. E Mutta kuten Gomes totesin, niin toisin on DCIssä. Ei mä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mielestäni on tärkeää, että samoja määräyksiä käytettäisiin samalta pohjalta kaikissa välineissä. Tämä nyt liittyy parlamentin osan vahvistamiseen menettelyssä. Komission perusteluista, joiden mukaan tämä viivästyttäisi prosessia. Ja tästä koituisi ongelmia No itse olen samaa mieltä, että jos ajatellaan kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, niin kuitenkin tässä välineessä tämä tarkistus on tärkeässä asemassa, kuten komissio nyt esitti. Mutta miksi vasta nyt, voidaan kysyä tietäkseni. Ongelma on ollut esillä jo sitten viime vuoden Eli ei tässä parlamentti ole jarruttamassa. Eikä tämä oikeastaan paljon mitään muuttaisi kuitenkaan. Siksi mielestäni on erittäin tärkeää tarttua tilaisuuteen ja mennä eteenpäin. Vaatia samoja määräyksiä kaikkia välineitä koskien. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Rova Loh, Bieler, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. When we did... Kiitos kun äh, puhuimme näistä muutosityksistä, puhuimme, keskustelimme myöskin sitten ennakoivasti komissiomaisesta reaktiosta. Nyt näemme, että ongelmia tulee, mutta, mutta tässä, näissä ei ole nyt tullut äh, vastaan äh, kohtuuttomia, ratkaisemattomia ongelmia. Voin vain tässä yhtyä kollegani, että me, me par, parlamentin parlamentin osapuolesta olemme valmiit auttamaan komissiota aina kun, kun, kun pystymme. Me ollaan ihan vakavissamme tässä ehdotuksessamme ja samalla tietysti edellytämme instrumentin rivakkaa käyttöönottoa, ettei sitä viivästytä. No, jotkut ongelmat voidaan poikkeustoimin ratkaista. Voin vain todeta, että me kannatamme näitä muutoksia ja että, että meidän äh, ja komission pitää löytää näihin ongelmiin ratkaisu niin pian kuin mahdollista. Kiitoksia kovasti. Tämän myötä voimme päättää keskustelut näiltä osin määräaikatarkistuksille on 13. marraskuuta puolen päivän mennessä. 13. 13. marraskuuta puolen päivän mennessä. Eipä ole kovin paljon aikaa jäljellä. Ja nyt haluaisin mennä eteenpäin seuraavaan kohtaan, joka on teollisuuden maiden rahoitusväline. Pyytäisin, että rouva Barbara Lohviler puhuisi tässä. Thank you, Mr. Chairman. The financing instrument for Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä teollisuusmaiden rahoitusväline on erittäin tärkeä tärkeä väline kaikkea yhteistyötä varten, joka ei ole kehitysyhteistukea kolmansien maiden kanssa. Aikaisemmalla lainsäädäntökaudella AFET-valiokunnan teki sellaisen esityksen, että luotaisiin tällainen uusi väline, että voitaisiin tällainen äh, aukko täyttää. Aukko johtuu siitä, että kehitysyhteistyön väline rajoittuu pelkästään viralliseen kehitysyhteistyöhön, määritelmänomaisesti. Sen täytyy tapahtua sellaisten maiden edun mukaisesti. Keskinäisen edun mukainen yhteistyö muun muassa, muun muassa opiskelijavaihto ei olisi DCIn piirissä. Me olemme pyytäneet, että tämä pienet teollisuusmaat kattava väline tulisi mukaan kolmansien maiden kanssa tekevän yhteistyöhön Komissio esitti AFET-valiokunnan näkemystä ja teki oman ehdotuksensa ECI, ICI välineitä varten. Otsikot on kuitenkin muutettu. Me vaadimme myös toimivalta, koska historiallisesti väline on kuulunut intavaliokunnalle. Ja tässä tuskin muutettiin tätä otsikkoa hallinnossa niin, että sama valiokunta saisi tässä ää, toimivallan. AFET-valiokunta tuli myös mukaan työkön niin, niin, että meidän toimivaltamme kuuluvat tarkistukset on otettava huomioon myös Intassa. Ensimmäinen askel esittelen työssä olisi vaatia Intalta tätä paperia. Morenan ja Albertinin käydyn kielenvaihdon jälkeen hyväksyimme sen, että emme vaadi toimivaltaa tässä, kunhan saamme kirjallisen vakuutuksen siitä, että nämä kaksi valiokuntaa tekevät läheistä yhteistyötä. Ja että AFET on täysirintaisesti mukana valvomassa hyväksyntää ja sen jälkeen. Kun Lissabon astuu voimaan joulukuussa, oikeusperustakin muuttuu perin pohjin. 181a artiklassa on ollut muutos kuulemisesta yhteispäätökseen ja B 181 A yhteistyö kolmessa maiden kanssa sopimusalaltaan myös rajoittuu pelkästään työllistyneisiin maihin. Siksi sitä ei voida käyttää ainoana oikeusperustana enää. Kolmanneksi, useimmissa ulkosuhdevälineissä on kaksinainen oikeusperusta, kuten EIDHR 179 artikla yhteistyö kehitysmaiden kanssa. Kuitenkin tämäkin artikla muuttuu sopimusalaltaan Lissabonin kohdalla. 181a-artikla yhteistyö kolmisen maiden kanssa on rajoittunut teollistuneisiin maihin aikaisemmin niin 179, 7, 79 artiklat kehitysyhteistyön tiimalta on rajoittunut puolestaan köyhyyden poistamiseen. Laajempi tavoite kestävän kehityksen tukemiseksi ja kehitysmaiden integroiminen pikkuhiljaa maailmantalouteen ovat jääneet pois tavoitteena tekstistä. Lissabonin jälkeen ei ole selkeää artiklaa kolmansia, kolmansia, kolmansien maiden kanssa käytä yhteistyötä varten kolmannessa osastossa, vaan sen mukaan EU voi ainoastaan lievittää köyhyyttä kehitysmaissa tai näissä toimista teollistuneiden maiden kanssa. On selvästi nähtävissä, että on Lissabonin sopimuksessa nyt oikeudellinen puute. Eikä ole mitään selvää oikeusperusta olemassa ulkosuhteita varten. Normaalikäytännön mukaan kuvittelisin, että komissio peruttaisi esityksen asetukseksi ja tekisi meille uuden asetuksen uudella oikeusperustalla. Tästä olen sopinut myös Intavaliokunnan esittelijän herra Scholzin kanssa. Käsitykseni mukaan, mutta ehkä oikeudellinen yksikkö voi kertoa tästä enemmän, todennäköisesti me joudumme käyttämään muiden politiikalojen artikloja, siis joilla on ulkoinen ulottuvuus, vaikka onko se sisäisen politiikasta koulutus, tutkimus, ympäristö. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tätä uutta, väli, uutta välinettä valmisteltaisiin huolellisesti pitkällä aikavälillä. Nimittäin se on viimeinen puuttuva rengas tästä ulko- ulkoisten suhteiden ketjussa. Ottaisin myös esille myös joitakin seikkoja sen jälkeen, kun oikeusperusta on selvitetty. Esimerkiksi rahoituspuitteet. Me sovimme Intan esittelijän kanssa, että rahaa pitäisi tulla nelosotsakkeesta, marginaalista tai sitten joustovälineestä. Mitään rahaa ei pitäisi enää muuttaa DCIstä. Olemme sitä mieltä, että meidän määrä, rahamme eivät ole riittävät. Kyse on periaatteesta myös sikäli, että luusat toiseen ei varoja siirretä, siirretä esimerkiksi kehitysyhteistyön momenteilta. Esitämme otsikon muuttamista myös niin, että kyse on yhteistyöstä kolmansien maisen kanssa toimenpiteistä, jotka eivät ole mukana DCI-asetuksessa. Jos ajatellaan, että vanha väline muutetaan hyvin pinnallisesti, ainakin komissio on toiminut aika kiireessä. Tehtävien kuvailu osoittaa, että on kyse vielä perinteisestä ICI-välineestä, ja juurikaan ei ole uurastettu tämän alan laajentamisesta. Edelleen tässä tarvitaan vielä yksityiskohtien viilailua. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä sisällön tiimoilta sekä esittelijän kanssa Intasta että komission kanssa – täydessä yhteispäätösmenettelyssä. Kiitos. Very much and... Kiitoksia kovasti ja nyt minä pyytäisin, että Ricardo Passos antaisi oikeudellista osviittaa. Thank you very much, Mr. Chairman. I think... Kiitos puheenjohtaja. Rouva vielä helpotti työtäni osalti. Hän on asianajaja itse tai juristi itse, koska hyvin asianmukaisesti kosketteli näitä ongelmia tässä on tiettyjä juridisia kommervenkkejä. En lähde lisäilemään mitään siihen, mitä hän sanoi. Jo kerro vain oman näkemykseni. Aivan aluksi tämä on jo aika koska ennen kuin edes puhutaan Lissabonin sopimuksesta, käytetään 118.1a, kuten komissio on ehdottanut kehitysmaille, koska Eh, esimerkiksi tuo tuomioistuin eh, eh, juuri päätti, että tämä artikla ei koske kehitysmaita edessä ratkaisuksessa, mutta, mutta kuitenkin tämmöinen ehdotus nyt komissiolta tullut. Totta kyllä Lissabonin sopimus astuu voimaan ensimmäinen joulukuuta ja tämän asetuksen oikeusperusta muuttuu, mutta pidämme itsestään selvänä, että tämä ehdotus koska tässä näissä, näissä muuto, tilanne muuttuu ja siirrytään kuulemisesta yhteispäätösmenettelyyn. Sen vuoksi tietystikin komissio joutuu lähettämään luettelon kaikista toimista, jossa, jossa menettelytapa muuttuu, niin kuin tässäkin tapauksessa on. Siis lista komissiolta sekä neuvostolle että meille tänne parlamenttiin. Sitten oikeusperustan muuttumisen seuraukset. En tänä päivänä pysty tarkkaan selostaa, mitä sille sitten, mikä sen oikeusperustan tulisi varsinaisesti olla, koska sehän sitten taas kytkeytyy ehdotuksen tarkoitusperiin. Eli meidän pitää saada ensin käsimme tämä ehdotus, niin että voimme päätellä, onko komissio asianmukaisen oikeusperustan sille sitten tarjonnut tai ei artiklaa 212 e- Lissabonin sopimuksesta ei tule kysymykseen, kuten edustaja Biller totesi, että siinä artiklassa kehitysmaat on jätetty pois. Mahdollinen oikeusperusta voisi olla, näin teoreettisesti puheen, koska emme vielä tiedä, että mikä tämä komission ehdotus sisältö lopullisesti tulee olemaan. Tässä on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin voitaisiin jatkaa komission viitottamalla tiellä, eli näitä olemassa olevaa pohjaa laajentaa ja 208 ja 212 olisivat sitten tällaiset tupla oikeusperustat. Perustat. Jos 209 käytettäisiin. Meidän pitäisi ennakoida ehdotuksen sisältöä, koska Lisäponin sopimuksessa 212 sanotaan, että kehitysyhteistyön perus, perustavoite on köyhyyden kitkeminen, mutta kuten jos tässä määräyksessä todetaan, että sen pääasiallinen päämäärä on, sitä voidaan tulkita. Näitä niin, muitakin tavoitteita ja päämääriä on, jotka, joita voidaan kattaa tämän artiklan nojalla. Eli ensimmäinen mahdollisuus olisi kytkeä 209 ja 212 yhteen. Toinen vaihtoehto olisi sitten, niin kuin äsken mainittiin, tällaiset sektori, sektoraaliset oikeusperustat tänne valita. Että ei noudatettaisikaan komission taktiikkaa muuttaa tätä nykyistä kehitysyhteistyövälinettä vaan otettaisiin sektoreilla oman 165 koulutus ja urheilu, 167 kulttuuri ja 126, joka puhuu tutkimuksesta ja teknisestä kehityksestä. Näissä kaikissa on, on, ajetaan takaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa mainitsematta, ovatko ne sitten kehitys, siis kehitysmaita tai kehittyviä maita tai kehittyneitä maita Eli näin sitten valittaisiin jokaiselle kehitysyhteistyön äh, muodolle oma oikeusperusta, mutta kuten äh, äsken äh, sanoin, että tässä vaiheessa haluaisin olla hyvin varovainen, koska tässä vaiheessa en voi puhua muuta kuin teoreettiselta pohjalta, koska emme vielä tiedä eh-, ehdotuksen lopullista sisältöäkään. Galler. Kiitoksia kovasti, herra Galler. Ja, vielen dank, Kiitos puheenjohtaja. Kaikkihan olemme yksimielisiä periaatteessa siitä, että, nämä, äh, että tällä äh, oikeusperustassa on tällainen aukko, eikä voida äh, päättää siitä, että, Lissabonin sopimuksen kautta tuleva vahvistusta ulkopolitiikalle ja toisaalta sitten taas rajo, rajoitettaisiin sen pykälässä 212 tätä yhteistyötä. Se on vähän epäsystemaattista, että jos ulkopolitiikalla on tällainen ulko, ulkoinen toi, toiminta, joka aikoo, jota ollaan vahvistamassa sitten toisaalta sitten rajoittamassa artiklalla 212. Kysymys, joka minun mielestäni syntyy, miten nämä, tämä aukko täytetään. Ja minun olisin taipuvainen eh, kannustamaan eh, sillä puolella, että käytäisimme eh, artiklaa 208 ja 209 yhdessä. Silloinhan meillä syntyy sitten tämä ongelma tästä sektoraalisesta ratkaisusta, jossa, jossa me tavallaan sisäpolitiikasta lähtisimme ammentamaan eväitä ulkopolitiikalle. Esimerkiksi ajatellaan vaikka nyt sisä- ja oikeuspolitiikkaa maatalous, kalastus, energia, liikenne, matkailu, niitä ei ole katettu millään, millään pykälällä siinä, siinä tapauksessa. Sen vuoksi tämä sektoraalinen lähestymistapa koskisi vain olemassa olevia jo säänneltyjä sektoreita, mikä, mikä ei minusta riitä jos me haluamme käyttää tai toteuttaa kehityspolitiikkaa kehitysmaissa asianmukaisesti, tämä ei silloin riitä. silloin minä kallistuisin tämän 208-209 yhdistelmän puoleen. Mr. Scholz, please, who is also rapport... Herra Scholz, joka on muuten Intan esittelijäkin. So. Um, Herzlichen Dank für die Möglichkeit. Kiitos siitä, että saan käyttää tässä puheenvuoron. Me emme vielä ole perehtyneet tähän mietintään omassa valiokunnassa, koska, koska me ole, ää, ää, ää, täältä menen oman valiokuntani asianomaiseen keskusteluun, että siinä järjestyksessä välit näin käy. Me haluamme Olemme tietenkin erittäin kiinnostuneita tästä yhteistyöstä ja pyrimme sitten tätä kautta löytää myöskin, tai olemassa olevien oikeusperustojen kautta löytää ratkaisun tähän yhteistyön laajentamiselle. Olen hyvin tietoinen siitä, että, että kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, silloin myöskin oikeudellinen oikeustilanne muuttuu. kuten Afetinkin esitteli äsken totesi, me, me joudumme odottamaan äh, komission äh, ehdotusta, äh, kuten Lohpiira selosti kattavasti, että ongelmana tulee olemaan jatkossa se, että meillä ei ole vielä neuvostonkaan kantaa olemassa. Ja minä olisin, olen sitä, sitä mieltä, että, että että neuvostolta pitäisi nopeasti, nopeassa aikataulussa pyytää reaktiota tähän ongelmaan. Minusta parlamentilla on kuitenkin nyt tilaisuus, jota sen tulisi käyttää hyväkseen intensiivisemmin otetaan on meidän kantaamme, jossa on sekä joiden, jos, jonka problematiikasta sekä valiokunnat että poliittiset ryhmät ovat aika yksimielisiä tämän uuden instrumentin ja uuden, sille luotavan uuden oikeusperustan sisältöön vaikuttaisimme niin, että, että siitä tulisi mielemme mukainen. Sen voin yhtyä Lofbillerin siitä, että, että yhteistyö on ollut hedelmällistä ja, ja koska tämä teemahan on erittäin tärkeä ja ajankohtainen Euroopan unionin ulkopolitiikkaa ajatellen. Mistä kiitoksia kovasti herra Pantzeri. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea ruohonlopiirinen kantoja sekä varsinaisten sisältökysymysten osalta. Mielestäni Tämän kaiken tarkoituksena on luonnollisesti panostaa ja edesauttaa ulkopolitiikan toimeenpanoa ja siksi tämän valiokunnan on siihen osallistuttava. Ja toinen asia taas liittyy oikeudelliseen välineeseen. Jotkut ovat esittäneet kriittisiä <clears throat> kannanottoja suhteessa siihen, että kattavuus ei ole riittävä. Itse olen sitä mieltä, että meidän on saatava aikaiseksi uusi ulkopoliittinen asiakirja, joka perustuu tukevampaan oikeudellisen perustaa, mutta muilta osin tämä on hyvä. Kiitoksia sitten Miller-komissiosta, jos te haluaisitte puhua. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa tästä, eipä ole kivaa välitarkastelussa. Ensin oli komiteamenettely ja nyt tuli oikeusperustakin vielä kehiin. No, teemme parhaamme. Meillä ei ole vielä näkemystä asiaan. Olemme tietoisia ongelmansa totta kai. Sisäisesti jo työstämme kantaamme. Varmastikin olemme eri toimielinten juristien välilläkin epävirallisia yhteydenottoja. Kirjasin sen, mitä herra Passos totesi suurella mielenkiinnolla. Tiedän, että olipa ratkaisu mikä vaihtoehto tahansa, jos tähän puhuin, niin joka tapauksessa yhteispäätösmenettely parlamentti se nyt on siellä ainakin. Miten ratkaisu toteutuu? No, pitää paikkaansa, että komissiolle olisi yksi vaihtoehto tarkistaa esitystään. Ja sitä täytyy miettiä komissiossa. Mutta herra Scholz mainitsi myös, mikä merkitys on keskustelua neuvoston kanssa. Jos on kyse yhteispäätösmenettelystä, niin siinä lainsääntäjinä ovat parlamentti ja neuvosto. On erittäin tärkeää, että nuo toimielimet pääsevät yksimielisyyteen. Totta kai komissio tekee kaiken mahdollisen tämän helpottamiseksi. Ottaisin esille jonkin seikan Rova Lohpillerin alustuksesta, niin meillä ei ole vielä esittelijältä asiakirja, mutta hän puhui soveltamisalasta ja esityksen sisällöstä. Hänen kanssaan mieluusti kävisin keskustelua tästä, mutta voisin kuitenkin rauhoitella valiokunnan mielialoja siitä, että mitä panemmekin esityksemme, niin haluamme myös pystyä toteuttamaan sen. Tiedämme, mistä kenkä puristaa, tiedämme, minkälaisia hankkeita haluamme tässä välineessä rahoittaa. Me ajattelimme, että se oli riittävän selkeä sanaista mutta olen valmis käymään keskustella Bielenin kanssa, jos parlamentti pitää jotain muutakin vielä tärkeämpänä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten esittelijä vetää lankaat yhteen, Rova Barbara Bieler. Thank you again, and I feel sorry that I... Äh, kiitos. Olen pahoillani, että mitään äh, kirjallista aineistoa ei ole, mutta se oli todella hankala, kun keskustelut olivat velloneet vuolaina ja oikeuset, mielipiteet singahdelleet ympäriinsä. Äh, selvähän on, että keskustelu neuvoston kanssa on tarpeen. Niin kuin Helkaallakin totesi, että äh, tarkasteltaisiin näitä, verrattaisiin erillisiä oikeudellisia kantoja. En käynnistä keskustelua uudestaan. Äh, odotan sitten läheistä yhteistyötä kaikkien ihmeiden ja ihmisten ja toimielinten kanssa jotka ovat asiaan, asiaan sekantuneet. Ja toivon mukaan sitten jatko, jatkossa voin palata valiokuntaan äh, kirjallisen aineiston tukemana. Kiitoksia kovasti joka tapauksessa. Tässä tulee voimaan todennäköisesti myös Lissabonin sopimuskin. Tämä olisi loogisin ratkaisu. Esittäisin valiokunnalle, että sen hyväksymme. No niin, näillä sanoilla Niin, tässä täytyy nyt odotella Rova Bratner ja hän on esittelijänä. Uh, tässä oli viime hetken muutoksia komission puolella ja sitten hän on kyllä tulossa. Sitten voimme se viitisen minuuttia, kyse on viitisestä minuutista. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Säilykääpä lähistöllä, älkää levittäytykö. <laughs> kasvu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 Please. Pyydän, mennäpä eteenpäin. Rova Severnes. Uh, so, um, I give directly to the... Give the floor to the rapporteur and... Uh, yeah. Mrs. Breitner. Brandner. Uh, I would like to, yes, I would... Minä haluaisin, ennen kuin siirrymme äänestämään, että rouva Brandners esittelijänä puhuisi ja kertoisi, mitä hän aikoo kertoa. Brandner. It's good morning everybody. Um, good morning. Huomenta. Huomenta sen, että olen tässä myöhässä. Äh, junat olivat myöhässä, koska eilen 9. marraskuuta meillä oli niin raskaat juhlat, että se tänään vielä liikenteeseen vaikutti. Olemme iloisia siitä, että saimme hetki sitten, viisi minuuttia sitten komissiolta tekstin, jossa on artiklan öö, asianomaisen artiklan kasvattamista on 10 prosentilla tarkoitus korottaa, niin kuin halusimmekin. Ja komissio tämän, tähän suostui ja näin tämän, viedäänkin tämän muutosesityksen sitten pois. Ja toisin kuin jos, olisi, jos siitä olisi pidätet, pidätytty. <clears throat> En tiedä, en tiedä miten tuolta sitä ei jaetaan näköjään tuota, tätä komission ehdotusta. Kenties montako kappaletta on liikkeellä. Ne joku, jotkut voivat halua todellakin sen luettavakseen, voisivat nostaa kätensä niin eteen, ne ainakin riittäisi. Tässä on, tämä Deven päätös on jo jaettu siis. Aina tarkoitan strategia. Ei kun tarkoitan komission strategia-asiakirjastamme on nyt kysymys. Sitä jaetaan parhaillaan. Se oli juuri, tuli juuri ajoissa, että voimme vetää mietin, muuta me takaisin. Olen kiitollinen komissiolle tästä. Se on hyvä merkki yhteistyöstä. kiitos kaikille varjoesittelijöille ja komissioille tästä yhteistyöstä ja saimme äsken myöskin kuulla, että Leve on hyväksynyt yhden muutosesityksen, jonka kerroitte olleen jaossa myöskin. Haluamme muuttaa sen niin, että tässä sanotaan toistaiseksi vain 10 prosenttia tästä kehyksestä artiklassa 4.3, joka liittyy rauhanomaiseen kumppanuuteen Parhaillaan ollaan tätä yhteistyötä arvioimassa ja on tärkeää todeta, että tämän määrärahan lisäyksen tulee olla sitten linjassa tämän tarkastelun kanssa. Lisäisinkin tähän seuraavaan virkeen olettaen, että, että, että määrärahan kasvatus on <clears throat> tämän kumppanuuden ja sisäisten varojen arvioinnin äh, tulosten kanssa olettaen, että äh, kasvu, että lisäys on äh, linjassa tämän rau, <clears throat> rauhanrakennuskumppanuuden ja sisäisten varojen tarkastelun tulosten kanssa. Niin, kiitos siinäkö se kaikki. Onko muita näkemyksiä vielä ennen kuin ryhdymme suorittamaan äänestystä, niin olkaa hyvä. Eh, estamos, bueno, Kiitoksia. Mekin olemme kiitollisia siitä, että komissio on jo toimittanut tämän strategisen asiakirjan, jota olemme jo pyytäneetkin esittelijäkin, johon kaikki ryhmät. Me olemme samaa mieltä suullisen tarkistuksen kanssa, jonka esittelijä esitti tähän tarkistukseen, joka on DVssä hyväksytty. Thank you, Chairman. On behalf of the... Kiitoksia kansanpuolueryhmän puolesta. Haluaisin kertoa olevamme tyytyväisiä siihen, että esittelijä on pystynyt saamaan aikaan komission kanssa sopimukseen. Olemme todellakin sitä mieltä, että meidän täytyy tukea komission aloitetta lisätä rahoitusta kymmenellä prosentilla – tässä ei haluta komission käsiä sitoa kriisitilanteessa. Meille sopii tämä selitys, jonka kollega Brantner juuri meille antoi. Olen iloinen, että tällainen sopu on löytynyt. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. No niin, nyt pyydän kollegoilta, onko kaikilla korttia omassa paikassaan. Ei tässä ruveta toistelemaan mitä Louva Luacek haluaa sanoa. Sorry, my card is just on the way, so... <laughs> Kortti on matkalla. Tän no- äänestän siihen asti kättä nostamaan. Oh, oh Saksan juhlinnan takia ko myös. No, te kerrotte äänestyksestänne sitten. Toimitamme äänestyksen. ensin. Tarkistus neljä. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus viisi. Puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Suullinen tarkistus yksi puolesta. Selvä. Ja vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Kiitos ja vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmonen ja suullinen kakkonen peruttu, dv ykkönen suullisen tarkistuksen kerää, kuten kuulimme äänet puolesta. Kiitos vastaan. Eli tämä on hyväksytty. Ja nyt äänestys koneellisesti. Äänestäkääpä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Eikö vielä? Äänestys jatkuu. Ladies first. Naiset ensin. Olen heikko, heikko. Okei. Okay. Selvä, selvä. Äänestys päättyy. Meillä on 45 puolesta, kolme vastaan. Ei tyhjä ääniä. Näin